Dear colleagues, it is, uh... Hyvät kollegat, nyt olisi aika aloittaa. Aloitan välittömästi ensimmäistä kohdasta esityslistalla. Jos vastustuksia ei kuulu, niin hyväksymme muutoksitta esityslistan äh, puheenjohtajan tiedonantoja. Meillä on tulkkaus 18 kielelle ja tämä on sitten myös eh, internettiin webstreamattu kokous. Koordinaattoreiden kokouksesta on kerrottava, että asiakirjat on jaettu sähköisesti ja ne voidaan hyväksyä, jos kukaan ei vastusta. Neljäs kohta estyslistalla. Se on meidän pääasiamme tänään. Hyvät kollegat, hyvät kuulijat, on ilo toivottaa tervetulleeksi ministeri Lohan Fabius Vaihdamme näkemyksiä COP21 ilmastonmuutoskonferenssista. Se pidetään Pariisissa joulukuussa. Sen lisäksi, että hän on kansainvälisten asioiden ja eh, kansainvälisen kehityksen ministeri. Hän on COP21 puheenjohtaja ja johtaa tätä merkittävää kansainvälistä kokousta. Odotamme mielenkiinnolla ministerin näkemyksiä konferenssin valmisteluista erityisesti viime viikon päätelmät työryhmästä muutostoimintaohjelmaksi. Meitä kiinnostaa aivan erityisesti teidän odotukset konferenssille kansainvälisestä ilmastosopimuksesta, osapuolten sopimus ja ENDC ja mitä voidaan saavuttaa ilmastorahoituksen osalta. Euroopan parlamentti lähettää 15 hengen delegaation kokoukseen ja minä johdan tätä delegaatiota. Euroopan parlamentin delegaation puolesta ymmärtämme, kuinka tärkeää Euroopan unionin yhteinen rintama ja yhdellä äänellä puhuminen on konferenssin aikana. Olemme valmiita auttamaan kaikilla mahdollisilla tavoilla neuvotteluissa myönteiseen suuntaan. Tänään on ilo, että meillä on ulkoasianvaliokunnan jäseniä täällä vieraana. Ja ennen kuin aloitan, annan Elmar Blokille puheenvuoron. Elmar, ole hyvä. Kiitos siitä mahdollisuudesta, että saan tehdä muutaman huomion. Herra ministeri, kiitokset teillä, että olette saapuneet tänne ja haluaisin kiittää Envi-valiokuntaa myös. Mehän olemme antaneet lausuntomme myös tähän mietintöön. Ja uskon, että tämänhetkinen pakolaiskriisi ja jos otetaan Afrikkakin huomioon, ei ole vielä saavuttanut huippuaan ja se liittyy myös ilmastonmuutokseen. Siksi ilmastonmuutos, vesi ja samantyyppiset kysymykset ovat myös geopoliittisesti tärkeitä. Ne eivät ole ainoastaan ympäristökysymyksiä ja tämä täytyisi ottaa voimakkaammin huomioon. Ennen kaikkea, jos haluamme muuttaa ja parantaa eh, ihmisten elinolosuhteita, niin meidän täytyy ottaa myös ilmastonmuutos eh, huomioon. Ja haluaisin, että sekä Envi että AFET ottaisivat tämän huomioon. Ja toki myös Pariisissa tämä täytyisi ottaa esille. Olen keskustellut ministerin kanssa näistä kysymyksistä ja olen kyllä vakuuttunut, että pakolaiskysymys liittyy erittäin läheisesti ilmaston muutokseen ja meidän täytyisi ehkä myös Euroopan unionissa painottaa tätä asiaa ja kehittää strateginen politiikka tästä näkökulmasta. Ja haluaisin kiittää ministeriä ja Enviä, että me voimme yhdessä pohtia näitä kysymyksiä. Kiitos. Thank you very much, Elmar. Paljon kiitoksia, Elmar. Nyt puheenvuoro Lohan Fabius, hänen johdanto puheenvuoronsa. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. kutsustanne ja tervehdin tätä kaikkia. Hienoa olla täällä tänään. Kiitän kovasti Envi ja AFET-valiokuntia siitä, että minut on otettu vastaan puhumaan täällä Pariisin ilmastokokouksesta, jota minulla on kunnia johtaa. Nyt olen ollut puheenjohtajana jo kuukauden ajan vielä lyhyesti tästä Silparnion mietinnöstä, joka on todella hyödyllinen teksti. Oikeastaan sen sijaan, että puhun liian yleisellä tasolla, haluaisin sanoa teille oman näkemykseni. tänään siitä, miten asiat etenevät. Haluan puhua aika konkreettisesti ja älkää nyt pahoittako mieltä, jos sanon mitään yleistä arviota, mutta haluaisin kuitenkin kertoa miten asiat minun kannaltani katsottuna etenevät. Te viime viikolla viittasitte jo tähän, silloin pidettiin viimeinen ö, työryhmän valmisteleva kokous, sitten oli, saatiin aikaan teksti, aika lyhyt teksti, ja tämä, sitä ei hyväksytä, sitten hyväksytäänkin toinen teksti. Tietenkään ei voida arvioida tekstiä vain sen pituuden perusteella, mutta silläkin on merkitystä. Siinä on noin 50 sivua ja ikävä kyllä on vielä monia aloja. Ja samanaikaisesti ei pidä nyt olla liian synkkäkään arvioissaan. Muistuttaisin, että Kööpenhaminassa teksti oli 200 sivua, siis 50 sivua. Jos ajatellaan pelkkää pituutta, niin onhan tämä paljon parempi suoritus. Totta kuitenkin vielä on monia avoimia kohtia. Vaikkakin on edistytty aika ratkaisevissakin kohdissa, joten tästä kokouksen saakka työ vain jatkuu. Ensi viikon lopulla Pariisissa Pidän tällaisen 80 ministerin alustavan kokouksen. Tietenkään emme tee neuvottelen varsinaista työtä siellä, jokainen hoitaa oman asiansa, mutta keskustelemme kuitenkin tärkeistä kysymyksistä voidaksemme edistyä tärkeissä kysymyksissä. Olen jo pitänyt kaksi tämän tyyppistä epävirallista kokousta, jotka ovat varsin hyödyllisiä ja minä toivon, että mitä enemmän lähestytään Pariisin konferenssia, sen paremmin voidaan pyrkiä etenemään. Sitten vielä monia Muita kokoustellaan pitämään äh, ensi kuun, kuun puolessa välissä Ankarassa pidetään kokous samoin Maltalla juuri ennen Pariisin kokousta. Osapuolten kokousta haluaisin myös sanoa, että Ranskan presidentti ja minä itse tänä viikonloppuna tulemme menemään Pekingiin ja tarkoituksena on antaa siellä yhteinen julkilausuma kiinalaisten kollegojemme kanssa. Ja tämä saattaa olla varsin kiinnostavaa, koska tätä kautta ehkä voidaan ennakoida tällaista yhteellistä maaperää ja, ar- ja miten ehkä Ranskan ja Kiinan kannat voivat lähentyä. Tässä muutamia vaiheita. Sitten 30. marraskuuta, jolloin konferenssi varsinaisesti alkaa, ja kuten te tiedätte, me olemme hiukan nyt innovoineet tässä. Me olemme nimittäin kutsuneet hallitusten ja valtioiden päämiehiä paikalle Kööpenhaminassa, ne he tulivat heti vasta lopussa ja he luulivat voivansa vielä lisätä jotakin näihin kysymyksiin, eikä lopussa enää mitään pysty muuttamaan. Joten tällä kertaa he tulevatkin kokouksen alkuun, että voivat vaikuttaa poliittisesti ja me sitten hoidamme tämän teknisen puolen ja meillä on jo nyt 80 vastausta tullut hallitusten päämieheltä ja se on kyllä paljon. Ja erityisesti kyseessä on eurooppalaisia vastuuhenkilöitä, joita tulee olemaan paikalla. Sitten ensimmäinen joulukuuta eteenpäin työryhmän keskustelut alkavat jatkaa työtään ja sitten ensimmäisen viikon lopussa he välittävät tämän, antavat tämän tekstinsä ja sitten ministerit tavallaan päättävät tästä ja sitten me tietenkin pyrimme viemään tämän asian loppuun ja omalta puoleltani puhun täällä Kopin puheenjohtajan enkä Ranskan edustajana olen ymmärtänyt, että minun tehtäväni on kuunnella eri tahoja. Toiseksi pitää säilyttää tietty kunnianhimoisuuden taso sopimuksessa ja sitten toisaalta löytää kompromisseja, koska tehän tunnette nämä säännöt, jokaisen pitää hyväksyä tämä teksti, joten tietenkin siinä joutuu tekemään myönnytyksiä ja kompromisseja ja varmasti tämän takia ulkoasian ministeriä onkin pyritty johtamaan tätä osapuolten kokousta. Sitten itse asiaan. Varsin usein minulle tehdään sen kysymys, mikä, mitä tarkoittaa Pariisin konferenssin menestys. Tähän on erilaisia vastauksia, mutta minä näen pari isompaa vaihtoehtoa. Ensinnäkin ei pidä päätyä sellaisen sopimukseen, joka, miten nyt sanoisin, olisi juristi sitovaa ja joka mahdollistaa sen, että voidaan rajoittaa ilmastonmuutosta yhdellä asteella Tämähän on ensimmäinen vaihtoehto, jossa siis kaikki sopisivat ja hyväksyisivät sen. Tältä kannalta katsottuna haluan osoittaa niin vaikkakin jos kun teistä joskus ovat sitä mieltä, että tällaiset sitoumukset eivät riitä tai ne ovat liiallisia. Mutta haluaisin kuitenkin kiittää tässä EUta sen tekemästä työstä, koska kun minä vertaan eri tahojen tekemiä sitoumuksia asiaan, niin e- Eurooppa kyllä on kaikkein korkeammalla tasolla. Mitä tulee tähän tavoitteeseen, että saataisiin aikaan kunnianhimoinen sopimus, niin tietenkin täytyy ottaa huomioon se, mitä tapahtui viime viikon aikana kansallisten panosten kohdalla. Nyt kun tässä puhun, on 154 maata, jotka ovat jättäneet omat kansalliset, tuntuvat kansalliset panoksensa. Se on noin, edustaa noin 90 prosenttia päästöistä ja pitää muistaa se, että Kiotossa oltiin noin 15 prosentin testikkaan. En luokittele näitä panoksia tai kansallisosuuksia, mutta jotkut ovat kunnianhimoisempia kuin toiset ja tiettyä vaihtelua on. Mutta tähän nyt en halua kiinnittää niin paljon huomioon, vaan pitää muistaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun tällä tavalla edetään. Ja se seikka, että 155 maata, jotka tai lopulta 1980kin, niin on er- sitten sellainen kysymys itselleen, mikä tulee olla meidän politiikkamme tulevina vuosina energia- liikennekysymykset. Tämä on huomattava muutos ja selvästikin se vaikuttaa myönteisesti välttämättä. Ja kun tätä kaikkea äh, nyt miettii ja laskee sen, analysoi tilannetta, ja tästä sitten tietenkin ilmastopaneelin puheenjohtaja tulee jatkossa kertomaan, sit nyt on jo jonkinlaisia arviointeja tehty. Mitä nyt tästä voidaan sanoa, että ilmastopaneelin edustajat sanovat, että ollaan siinä neljännessä viidessä asteessa ja meidän tavoitteena me on kaksi astetta tai puolitoista astetta. Olen sitä mieltä, että tullaan päätymään Nähdään sitten, mitä nämä luvut ovat ja mitä siitä tästä on mieltä, mutta suurin piirtein 2,73 asteen paikkeilla. No mitä sitten voidaan tästä sanoa? Tämä on huomattavasti parempi kuin ei mitään, mutta ei vielä olla kahdessa asteessa, joten lisätyötä vielä on jäljellä. Ja minulle yksi menestyksen kriteeri olisi juuri, kuinka tämä lisätyö saadaan järjestettyä. Ja tässä tulee avainkäsite peliin, nimittäin miten tarkistetaan tarkistuslauseketta. Minun täytyy tietenkin pysyä objektiivisena, mutta jos on yksi asia, jonka korolla olen aktiivinen ja taistan sen puolesta niin, että tässä Pariisin sopimuksessa saadettaisiin aikaan tarkistusmekanismi, monet delegaatit vaatisivat joka viisivuotista tarkasteluvaihetta, jolloin voitaisiin ottaa tavallaan saldoa tilanteesta ja pohtia, mikä on tilanne milloinkin ja tarkistaa näitä kansallisten panoksien määrää. Jos tässä onnistuttaisiin, niin silloin minun täytyy sanoa, että Pariisin kokous olisi todellakin, niin kuin ranskaksi sanotaan, turning point, koska silloin edetään kolmeen asteekseen puolentoista kahden asteen kautta tietenkin. Ja minulle tämä on yksi näistä peruskriteereistä, jo, jo, jolloin voidaan todeta, että tämä on onnistunut kaikki. Tämä ei ole vielä mikään itsestäänselvyys. Jotkut köyhemmät maat voivat sanoa niin, että helppohan noiden rikkaiden maiden tällaista vaatia, mutta meissä tämä olisi ratkaisevan tärkeä. Sitten toinen ehto menestykselle. Sopimuksen täytyy olla juridisesti sitova. Mitä tarkoittaa juridisesti sitova, laista sitova ja niin edelleen, mutta täytyy löytää sellaiset välineet, joiden kautta myös yleinen mielipide ja itse maat ovat varmoja siitä, että tämä ei ole mitään yleistä poliittista puhetta, vaan tässä on kyse sopimuksesta. Siis ne, jotka eivät noudata sopimusta, ei tietenkään tästä nyt vankeusrangaistuksia anneta, mutta tämä pitää nähdä juridisesti konkreettisena kysymyksenä. Että tässä tietysti vaikuttaa myös painostus jossain määrin. Ja tämä on iso haaste. Sitten toinen iso haaste vielä onko tämä juristi sitova vain rikkaille maille vai tarkoittaako se samaa myös niille maille, jotka, joita ei pidetä vauraina rikkaina. Ja tietenkin olisi toivottavaa, että Tämä koskisi kaikkea, vaikkakin kahden asteen sitoumus olisi sama. Sitten kolmas menestyksen edellytys on teknologinen ja rahoituksellinen puoli. Kun keskustelee joidenkin Afrikan maiden edustajien kanssa, sanotaan, että olette aivan oikeassa, mutta me emme ole ollenkaan vastuussa kasvihuonekaasusta. Ja me ensimmäisen kärsimme tästä, olemme uhreja. Me haluamme kyllä toimia niin kuin te ehdotatte. Sillä ehdolla, että saamme rahoitusta ja tarvittavaa teknologiaa ja te hoidatte tämän meille. Ja Liman kokouksessa, joka pidettiin muutama viikko sitten, siellä edistyttiin. Ja OECDn tutkimuksen mukaan tiedetään, että 2014 olimme 70 miljardissa ja nyt ollaan menossa 100 miljardin. Tietenkin kaikkien pitää tehdä oma panoksensa ja pitää pyrkiä myös ilmastonmuutoksen hillintään ja ei vain sopeutukseen, sopeutumiseen. Ja jos onnistutaan näissä kolmessa aspektissa saadaan hyviä tuloksia Pariisissa aikaan, niin silloin mielestäni Pariisin konferenssi olisi menestys. Puhuin, puhuin tässä 11 minuuttia 27, eli puolitoista minuuttia liikaa, joten lopetan tähän. Thank you very much uh, for your... Paljon kiitoksia puheenvuorosta. Nyt voimme aloittaa ensimmäisen puheenvuorokierroksen. Kysymykset. Koordinaattorit aloittavat. Aloitan Peter Liisestä, EPP. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Giovanni. Olen tyytyväinen siihen, että molemmat valiokunnat ovat täällä. Lisätäkseni siihen jotain, mitä Elma Brock sanoi liittyen ulkopoliittisen ja turvallisuuspoliittiseen näkökulmaan, Pentagonhan tästä samaa mieltä, niin ei tulisi unohtaa diplomatiaa, koska meidän täytyisi ponnisteluissamme ottaa huomioon että meidän näkemyksemme otetaan huomioon, kun ne neuvottelemme kolmansien maiden kanssa. Herra ministeri sanoi aivan oikein, että äh, tämänhetkiset äh, kansalliset panokset eivät riida kahden asteen saavuttamiseksi. Meidän täytyy toki pitää tämä tavoite mielessä, Paljon työtä on vielä edessämme, mutta tämä on historiallinen mahdollisuus. 154 maata ovat jo esittäneet tavoitteensa ja kommentoineet niitä kansainvälisesti. Meidän täytyy vahvistaa prosessia ja Pariisissa ei saa käydä niin, että tämä prosessi keskeytyisi. Tähän haluaisin kannustaa. Haluaisin kiinnittää huomionne yhteen sektoriin, nimittäin äh, kansainväliseen ilmailuun ja meren kulkuun. Tässä ei puhuta ainoastaan 40 prosentista, vaan 43. Terästeollisuudella on hyvin paljon tekemistä. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö puhuu nollasta, toistan nollasta, ja tämäkin vain kansainvälisen lainojen avulla. Eli Pariisissa täytyy antaa selkeä mandaatti merenkululle ja ilmailulle. Ei tässä voi jättää joitakin täysin ulkopuolelle. Kiitos. Thank you very much. Now... Kiitokset. Gilles Barnion sitten sosialisteista. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, ministerit, hyvä kollega. On hienoa, että saimme ministerin tänne vieraaksi valiokuntaan, missä pyrimme ilmastonmuutosta torjumaan. Ja Euroopan parlamentti haluaa osallistua COP21-kokouksen onnistumiseen. Pariisin konferenssin menestykseen vieminen on niiden tavoitteiden mukaisia, joita minäkin mietinnössäni jonka esittelijänä siis olen, olen esittänyt ja haluaisin tässä tervehtiä myös teidän henkilökohtaista sitoutumistanne tämän uuden sopimuksen onnistumiseen. Viime viikolla kokouksessa olemme antaneet uuden poliittisen impulssin muutama viikko ennen Pariisin kokousta. Nyt eh, G77 maissa huolenaiheet ovat yhä kasvamassa. Ja kuten muistutitte, ministeri, vähän aikaa sitten meillä on pidempi teksti nyt, mutta tämä teksti määrittelee eri vaihtoehtoja sille, miten Pariisissa voitaisiin onnistua ja miten voitaisiin löytää pysyvä ratkaisu. Ja mietinnössämme meillä on paljon otettu esille niitä asioita, jotka ovat COP21 äh, ytimessä. Miten äh, tähän äh, vuoteen 2020 mennessä saisimme nämä sitovat tavoitteet esitettyä ja mm, miten tälle rahastolle, jota esitetään, saataisiin varat. Nämä vihreät rahastot, ne eivät pelkästään mahdollista vähähiiliseen talouteen siirtymistä, vaan pitäisi myös poistaa nämä fossiilisten polttoaineiden tukimekanismit ja erilaiset veroparatiisit. Ja meidän olisi myös saatava mukaan kaikki osapuolet ilmastonmuutosta torjumaan. Ja olemme näitä eh, ehdotuksia esitelleet tässä tekstissä. Tässä muutamassa minuutissa minun pääviestini teille. Olemme käytettävissänne. Olemme puheenjohtaja Navian mm, johdolla teitä auttamassa, jotta COP21 onnistuisi. Julie Gerling, olkaa hyvä. Thank you and welcome, uh, Monsieur Fabius. Kiitoksia, tervetuloa herra Fabius. Haluaisin esittää kysymyksen teidän aikomuksestanne puheenjohtajana osapuolten kokouksessa ja miten aiotte tehdä julkiset julkilausumanne, koska teollistuneissa teollistuneissa maissa alkaa olla todellista kärsimättömyyttä, että saadaan aikaan tällainen globaali sopimus, koska yhä enemmissä määrin voidaan nähdä, niin kuin vaikka isossa Britannissa viime viikkoina, että terästeollisuus on sulkemassa ovensa, koska terästähän tuotetaan muualla, eikä juurikaan väitä ilmastonmuutosaspekteista. Ja vapaakauppatilanteessa tilanteessa meidän pitäisi tehdä jotakin dumppauksella, mutta se on kyllä vaikeaa. Ja suuri osa menettää tässä kärsimystään, koska tässä käytetään paljon rahaa, 100 miljardia, niin kuin sanottiin, äh, kun poliitikot puhuvat ja tällaisia lupavat, mutta he eivät oikein kuule mitään siitä, miten heidän työpaikkansa säilytetään ja pelastetaan. Ja he ovat menettävässä, menettävässä kärsivällisyytensä sen takia, että jollakin tavalla tämä mukamas kaikki hoituu ja maailman ilmastokin pelastaan. Ja nythän se on, että näin ei tapahdu jos vaikka olisit valmiitakin tekemään kaikkia uhrauksia, niin olisi hyvä, että muu, he näkisivät, että muullakin tehdään samoin. Joten minun mielestäni on aivan välttämätöntä, että COP21, se on nimittäin joillekin lähes viimeinen mahdollisuus, että se todellakin saa aikaan tuloksia näitä sitoumuksia myös muulta maailmalta ryhtyä toimiin. Ja pikemminkin, että esitään sen tyyppisiä julkilausumia, niin kuin yleensä aina tehdään tämän tyyppisissä tapahtumissa. Niin jossa vedotaan ihmisen ja äh, saatan heidät häpeään, että meidän pitää johtaa ilmastonmuutosta. Joku toinen tapa täytyy saada nyt, jotta viesti menee perille ja haluaisin kuulla teiltä, miten te aiotte tätä käsitellä. Kiitos. Sitten Gerberi, äh, vihreät. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri Fabius ähm, avauspuheenvuorostanne. Haluaisin keskittyä yhden teidän prioriteeteistanne, joka on ilmastorahoitus. Onnittelisin Ranskaa. Se on näyttänyt johtajuutta tällä alalla sitomalla miljardeja ja miljardeja lisä ilmastorahaa. Minulla on kyllä huoli sen suhteen, miten ilmastonmuutos sitten vuoden 2020 jälkeen tulee tapahtumaan. Ja tässä EU tulee kuvioon Nimittäin ei ole mitään kovin konkreettisia sitoumuksia vielä Euroopan unionin tasolta, ja tiedämme, että monet maat, jotka ovat COP21 mukana, voivat lisätä kriteereitä. He voivat vain sopia kunnionhimoisesta COP-tekstistä, jos riittävä ilmastorahoitus taataan. 10.11. on valtiovarainministereiden ECOFIN kokous ja se on keskeistä EUn kannanmuodostukselle. Euroopan parlamentin päätöslauselmassa, joka, jonka Gilles Barniou laati, eh, vetosimme siihen, että ETS eh, e päästökaupassa annetaan näitä päästökiintiöitä, jotta voidaan varmistaa riittävä ilmastorahoitus EUlta. Voitteko kertoa muutamin sanojen tulevasta ECOFIN-neuvostosta ja mitä odotatte EU, e ta sitoumuksena 2020 jälkeiselle ajalle? Kiitos. Kiitoksia. Sitten GUE, herra Vari. Monsieur le ministre, merci pour votre... Ministeri, kiitoksia, että olette tullut paikalle. Haluaisin sitten yleisen huomion ja esittää teille tarkan kysymyksen myös. Kun me otamme huomioon maailman väestön lisääntymisen, taloudellisen mallin, vanhentuneen mallin jatkumisen ja sitten, että tällainen elintaso amerikkalaiseen malliin tai eurooppalaiseen malliin leviää maailmalla. Kaikki tämä korostaa sitä, kuinka vaikea tehtävä edessänne on, jotta voidaan jarruttaa ilmastonmuutosta ja pitää se alle kahdessa asteessa. Ja uskon myös, että meidän täytyy ottaa huomioon aikatekijä. Ei ole vielä liian myöhäistä, mutta nyt on kuitenkin jo liian myöhään. myöhään. Ja, ja nämä eri konferenssit konferenssin jälkeen, jossa on epäröity, monimutkaistavat vieläkin tämän tavoitteen täyttymistä. Kysymys, jonka haluaisin teille tehdä, koskee saaria. Kun me katsomme maailman karttaa, näemme, että äh, suuri Australia ja pienempien atollojen välillä on tuhansia saareja. Niillä on oma roolinsa kansainvälisellä näyttämöllä – kun puhutaan ilmastonmuutosproblematiikasta. Me näemme, miten pienet valtiot, kuten Kiribati, tällä hetkellä vaikuttavat maailmanpolitiikassa ja näkyvät. Ja näiden 300 000 saaren joukossa on myös eurooppalaisia saaria, joiden, e- jotka ovat yhtä lailla haavoittuvaisia kuin pienet kehitysvaltiot, jotka ovat saaria. Ja näiden eurooppalaisen saarien joukossa on euromeren takaisia alueita myös, Ranskan entisiä siirtoalueita. Ja meillä on sellainen tuntemus, että nämä pienet eurooppalaiset saaret on lykätty syrjään. Ja EU itse ei puolusta niiden intressejä, kun etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen sopeutukseen, sopeutumiseen, joten haluaisin kuulla konkreettisia ehdotuksia mekanismeiksi, joilla voidaan äh, vahvistaa näitä heikkoja saaria. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Sitten vihreät, herra Jedo. Monsieur ministre, bonjour. Hyvää päivää, ministeri. Kiitos, että olette täällä läsnä. Se on hyvin tärkeää. Kuten tiedätte, jos mm, konferenssi menestyy, se on valtion päämiesten ja teidän menestys, ja jos se epäonnistuu, se on YK on epäonnistuminen. Mutta on hyvin tärkeää, että olette täällä tänään, koska loppujen lopuksi eh, onnistuminen ei ole mahdollinen, jos Euroopan unioni ei osoita johtajuutta näissä neuvotteluissa. Olen Gebrandin kanssa samoilla linjoilla rahoituksesta 14.11. toivomme, että ECOFIN kokouksessa syntyy sopimus myös finanssitransaktioverosta, koska sen soveltamisala, sen periaatteet, en tiedä kaikkia yksityiskohtia, mutta mm, ajatteletteko, että Eurooppa pystyy yhtäältä G20 ja toisaalta COP21 saavuttamaan tai tekemään tietynlaisen ilmoituksen ilmastorahoituksesta, joka on tarkempi ja joka liittyy tähän rahoitustransaktioveroon. Se olisi hyvä ilmoitus siinä vaiheessa, tarpeellinen ja Tietenkään ei varmasti saada juridisesti sitovaa sopimusta seuraamuksineen ja rankaisuineen, mutta sitoumusten uskottavuus on keskeinen tekijä. Miten te näette tämän raportointi, varmentamis- ja valvontajärjestelmän, jolla voitaisiin antaa uskottavuutta koko tälle sopimukselle. Se on tärkeää, koska kuten eilen huomasimme, meillä on selkeä tavoite, euro 5, euro 6, typen oksidien rajoittaminen uudessa direktiivissä tietyssä aika, tietyllä aikajanalla. Ja huolimatta tästä virallisesta tavoitteesta voimme vielä kaksinkertaistaa monien vuosien ajan saastuttamisen. Eli se ei lisää uskottavuutta näille toimenpiteille. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset. Sitten EFDD. Herra Elmer, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chairman. And, and... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra ministeri te olitte toiveikkaita, että saamme rajattua lämpötilamuutoksen 2,73 ah- asteeseen. ICC on tehnyt arvioita ja se, että tässä nyt en on katsottaisiin näin tarkasti lämpötila, niin olette varmasti samaa mieltä, että tämä on oikeastaan aika absurdia. Pariisin konferenssi lähestyy ja me eh, haluamme laillisesti sitovan sopimuksen. Joka kerta me uskomme, että me saisimme tällaisen, joka kerta epäonnistumme, joka kerta Euroopan unioni eh, painostaa ja johtaa tässä, mutta kukaan ei seuraa. Mutta se, mitä me teemme, me emme ota taloutta huomioon. Meillä on energiatehokkaita yrityksiä, jotka ajamme Euroopasta ulos. Teräs, Rova Görling puhui terästeollisuuden ongelmista, alumiini, kemikaalit, lasi. Monet teollisuudet ajetaan ulos Euroopan unionista. Sinne menevät äh, Kiinaan, jossa on alhaisemmat ympäristöstandardit. Ja saattaisi olla, että maailmanlaajuiset päästöt kasvavat, koska nämä energiatehokeet yritykset ajetaan Euroopasta ulos. Joten meillä on energiapolitiikka, ympäristöpolitiikka, joka haavoittaa Euroopan taloutta ja samanaikaisesti se mahdollisesti lisää päästöjä. Kuinka kauan tämä hulluus jatkuu? Thank you very much. And... Kiitokset. Sitten ENF. Dornano, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Kiitän, että tulitte paikalle ja annatte meille tilaisuuden keskustella näin vakavasta aiheesta, jota on myös varsin vaikea ratkaista. Ei ole sellainen vaikutelma, että mm, tähän liittyy kaksi pääongelmaa. Esimerkiksi vihreä politiikka jälleen kerran ehkä pyritään muuttamaan, korjaamaan virheitä, joita on tehty ympäristölainsäädännössä tai ihmisiä virheitä, mutta tietysti meillä on maailmanlaajuisia tavoitteita, mutta loppujen lopuksi meidän pitää hallinnoida saastumista eikä niinkään muuttaa järjestelmää, joka selvästikin on kuitenkin tuhoamassa maapalloa pyritään vähentämään saasteita liikenteessä. Miten voidaan vähentää riippuvuutta fossiilista polttoaineista, varsinkin kun nämä tulevat kaukaista maista, jotka ovat pitkälti myös itse saastuttajia. Nämä ovat perustavanlaatuisia esimerkkejä muutoksista, mutta ilmeisesti näitä kysymyksiä ei käsitellä ja sopimus tulee vaikuttamaan näihin kysymyksiin varsin siis vähän. Toinen vaikeus liittyy siihen, että on vaikea saada sopimukseen mukaan nousevat taloudet Tämä on kuitenkin välttämätöntä kahdesta syystä. Nämä maat ovat kehittymässä juuri nyt ja niitä pitäisi auttaa kestävän kehityksen tielle, joka on myös puhdasta ympäristön kannalta. Sitten Kehitysmaat, erityisesti Aasiassa, saastuttavat jo nyt varsin paljon ja kohta saastuttavat enemmän kuin Euroopan valtiot, mutta koska nämä kehitysmaat ovat varsin skeptisiä, mitä tulee ilmastositoumuksiin, ainoat valtiot, jotka voivat tehdä lisäponnisteluita, ovat maat, jotka ovat jo ahkerasti näissä asioissa mukana, kuten EU. Huolimatta kaikista ponnisteluistaan me vaikutamme yhä vähemmän maailmanlaajuisesti. Tämä vaikuttaa kielteisesti kilpailukykyymme. Euro- Euroopan komissio ei ole vielä edes myötänyt sitä, että eh, päästöjen vähennys oikeastaan johtanut taloudelliseen stagnaatioon ja teollisuuden alamäkeen. Ja, tämä, ja toivon, että Ranska aivan erityisesti, että te edustatte täällä, ei ole käyttänyt kaikkea tätä tarmoa ja energiaa turhan takia. Kiitokset. Seuraavaksi ministeri Lohan Fabius saa vastata ensimmäisellä puheenvuorokierroksella. No, Merci beaucoup. Merci beaucoup euh, à ceux qui m'ont... Paljon kiitoksia kaikille puheenvuoron esittäneille ja niille, jotka eivät kysymyksiä esittäneet ja niille, jotka esittivät kysymyksiä. Yritän vastata viidessä minuutissa, mutta samaan aikaan. Älkää olko järkyttyneitä, jos en vastaa niin tarkkaan jokaisen puheenvuoroon kuin ehkä toivoitte. Olen tässä merkinyt muutamia pääasiallisia teemoja, jotka pyrin koostetusti tässä nyt esittämään. Muistaakseni ensimmäinen puheenvuoron esittäjä sanoi jotain, mihin voin hyvin yhtyä, että konferenssi käsittelee ympäristöä, mutta ei pelkästään ympäristöä. Tämä on mielestäni aivan oikea ää, ajatus, ja se on totta. Yhä useammat maailman kansalaiset ymmärtävät, että meillä on ilmastosääntöjä ja ilmastosääntelyä, ja tietysti heidät pitää heille, heille pitää vakuuttaa, mikä on sen vaikutus, jos mitään ei tehdä, koska se, jos jätetään tekemättä, sillä on dramaattiset vaikutukset. Mutta samaan aikaan täytyy myös osoittaa, että käden ulottuvilla, jos me pystymme liian, jos me liian dramaattisesti esitämme, mikä tilanne on, eh, emmekä tarjoa ratkaisuehdotuksia, niin se on masentavaa, mutta Yleisesti tämän konferenssin lähestymistapa on se, että me puhumme, että kyseessä ei ole pelkästään ilmastokysymys kapealaisesti ymmärrettynä, vaan että sen vaikutukset ovat paljon laaja-alaisempia. Kysymys on mm, esimerkiksi nälänhädästä tai elintarvikkeista, ruuasta, tai liigallisesta kuivuudesta tai esimerkiksi tulva, tulvasta. Se on kysymys meidän elämän muodostamme. Se on kysymys myös siir- siirtolaisvirroista. Ja esimerkiksi äh, näiden satojen tuhansien ihmisten äh, väestön liikkeen vaikutuksesta, mikä se on. Ja kysymys on rauhasta ja sodasta, turvallisuudesta siis. Siksi minusta meidän pitää ymmärtää tämän koko painoarvo ja kokonaisuus. Minun johdanto-osassani, joka oli minun mielestäni aivan liian lyhyt, mutta johtuen puheaikarajoitteesta näin se vain oli, niin meillä on paljon sellaisia toimijoita, jotka ovat merkittäviä ja tällä kertaa ne ovat nimenomaan nämä kansalaisjärjestötason osallistujat Liman konferenssin päätelmissä vuodelta 2014 totesimme, että COP-kokouksissa jatkossa meillä on mukana kansalaisjärjestöt, aluetaso, paikallistaso, yksityiset yritykset sekä kansalaisyhteiskunta. Se on keskeistä, koska jos katsomme, mistä kasvihuonekaasut tulevat, eivät ne ole hallitukset, joita niitä päästävät ilmaan. He tekevät kyllä päätöksiä asiasta, mutta se, että joku kaupunki tai kunta tekee tietyn joukkoliikenne- tai jätehuoltoratkaisun, se vaikuttaa esimerkiksi hiilitaseeseen ja niin ollen se tulee vaikuttamaan myös myönteisesti toivottavasti siihen kehityssuuntaan tulevaisuudessa. Sitten on tämä rahoituskysymys. Kokoan nämä kysymykset yhdeksi. Toivottavasti en ojo mutkia liikaa. Ensinnäkin tavoite Kööpenhaminassa ja Kankunissa 100 miljardia dollaria vuodessa pohjoisesta etelään kaikissa maissa. Mutta kuitenkaan ei ollut mitään laskennallista metodia arvioida, missä ollaan ja mitä on tehty näiden summien suhteen. Nyt on tehty työryhmässä paljon työtä ja Limassa julkaistiin muutamia päiviä sitten äh, raportti, joka on tehty metodologisesti hyvin merkittävällä tavalla, että 2014 pohjoista etelään maiden panos oli 60 miljardia ja vuoteen 2020 meidän pitäisi mennä 62 100 miljardiin. Nyt on sitten lisäsitoumuksia ilmoitettu, ei joistain maista, ei kaikista maista, mutta minusta on mahdollista ja välttämätöntäkin, että ennen kuin Pariisin konferenssi edes alkaa, osoitamme, että 2020 100 miljardia on mahdollista. Ne, jotka ovat puhuneet tästä vihreästä ilmastorahastosta, se ei ole kokona, kokonaan tämä summa. Tässä on nyt ymmärretty väärin. Meillä on ensinnäkin julkinen rahasto, kahdenväliset rahastot ja sitten monenväliset rahastot ja sitten yksityinen rahoitus. Ja näiden joukossa meillä on tämä vihreä ilmastorahasto. Haluamme lisätä sen panosta tietysti. Ensimmäiset päätökset tehdään muutaman tulevan päivän sisällä. Ja tämä, entä sitten nämä innovoivat rahoitusmuodot? ECOFIN, muistaakseni se on 10. marraskuuta, se tulee olemaan hyvin tärkeä hetki, koska Euroopan maiden on konkreettisesti sitouduttava näihin asioihin. Ja mitä tulee sitten finanssitransaktioveroon, mielestäni se on erinomainen asia, että voimme konkretisoida tällä tavoin äm, tavoitteen. Ensimmäinen tammikuuta 2017 on joku maininnut päivämääränä jolloin merkittävä osa tästä verosta koskee nimenomaan ilasto, eh, ilmastoasioita. Toivon, että saamme päätöksen, jossa sanotaan, että kaikki maat tekevät oman panoksensa, mutta se ei varmaan tule toteutumaan, mutta jos pääsemme edes liikkeelle siihen suuntaan, niin se olisi hyvä. Jotkut ovat sanoneet, että pitää lopettaa fossiilisten polttoaineiden tukeminen. Kuitenkin eh, viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä on noin 500 000 miljardia kun taas me olemme tavoitelleet 100 000 mm, miljardia. Ja uskon myös, että hiilen hinta, siitä ei varmasti tulla Pariisin konferenssissa päättämään, koska ei meillä ole mandaatteja sellaista päättää, mutta jos me haluamme, tämä on yksinkertaista, vähähiiliseen siirtyä, niin meidän meidän pitää ensinnäkin saada hiilen hinta korkeammaksi ja sitten saada nämä vähähiiliset polttoaineet halvemmiksi ja, saatavilla, ja saataville niin, että voimme vakuuttaa kaikki hallitukset mm, maailmanlaajuisesti tämän asian tärkeydestä. Ja sitten vielä yksi kysymys vuoden 2020 jälkeen, mitä tapahtuu. Tästä asiasta ei ole niin paljon vielä puhuttu eikä ole tutkittu sitä, mutta toivottavasti Pariisissa tässä päästään eteenpäin niin, että yhä useammat maat sitoutuvat siihen. Tämä kysymys ei tosiaan ole vielä mitenkään ratkaistu. Monet teistä ovat esittäneet kysymyksen monimuotoisesti siitä, miten me voisimme eurooppalaisina tehdä niin, että me ikään kuin rankaisisi itseämme vaan ö, osallistuisimme kaikki tähän ponnisteluun, emmekä vain Euroopassa. Tämä on yksi vaikeimmista kysymyksistä, mutta työssämme tunnen, että vaikka tässä on eroavuuksia, nämä kaikki eri pöytäkirjat ja liitteet ja muut, tunnette ne paremmin kuin minä, mutta on kasvava tuntemus siitä, että vaikka rikkaiden maiden on tietenkin tehtävä tietty ponnistus, annettava panos, niin kaikkien on kuitenkin tehtävä jotain. Ehkä ponnistelut eivät ole samantasoisia, ehkä Mali ja Yhdysvallat eivät pysty aivan samaan panokseen, eh, mutta ei sitä voi eh, ajatella niin, että vain toiset tekevät ja toiset eivät tee mitään. Tietenkin kysymys on myös kilpailukyvystä ja yksi täällä esittikin kysymyksen siitä. Meidän on vietävä viesti asiasta sanomalla, että mm, kyllä toiminta maksaa vähemmän kuin se, ettei tehdä mitään, mutta ei se tarkoita sitä, että me uhrautuisimme. Tästä on hyötyä kaikille. Entä sitten nämä saarivaltiot? Te taisitte esittää tämän kysymyksen näistä pienistä saarivaltioista. Tätäkin asiaa on työstetty. Yhtäältä halutaan vähentää vaikutusta ja toisaalta sitten sopeuttaa. Sopeutua. Ranska on äh, esittänyt tässä aloitteen ja G7 on sen hyväksynyt. Tämä on hanke, joka, äh, jossa puhutaan äh, menetyksistä ja, ja vahingosta nämä saarivaltiot ovat todenneet, että, että ihan hyvä, mutta kuulummeko me tähän jotenkin? Sitten raportointi ja, ja tarkkailu. Jadot esitti tämän kysymyksen muistaakseni. Tämä on aivan oikein. Ei, tämä tulee olemaan sopimus, mikä, millä on rikosoikeudellisia vaikutuksia, mutta juridisesti sitova. Tietenkin se riippuu jokaisesta lauseesta, onko se shall, should, why, will. Nämä ovat tällaisia semanttisia kysymyksiä. Ja sitten meillä on myös vertaispainetta, jos esitätte jonkun sitoumuksen, teidän on sitä noudatettava. Mm, tässä on tietty vastuu ja varmasti teknologian kehitys tulee muuttamaan paljon asioita – tulemme näkemään satelliitteja, jotka kiertävät ja, ja tarkkailevat, mitkä, tulevat, mitkä ovat todelliset kasvihuonekaasupäästöt eri alueilla. Jos meillä on vaikka yksi maa, joka sitoutuu yhtäältä ja sitten toisaalta huomataan viiden vuoden kuluttua, että satelliitti, joka on arvioinut kasvihuonekaasujen määrää, niin toteakin, että mitään edistystä ei ole mm, saatu aikaan, niin se luo varmasti poliittista keskustelua sekä kansainvälisesti että kansallisesti, joka on merkittävä. Ja sitten vielä viimeiseksi tämä aikatekijä. Hyvät kuulijat, tämä neuvottelu ei ole samanlainen kuin aikaisemmin, kun puhumme eh, kauppaneuvotteluista ja sanomme, että ei tämä onnistunutkaan vuodessa, vaan voimme pidentää aikaa. Mutta tämähän on aikaa vastaan taistelua, koska kasvihuonekaasut siinä vaiheessa, kun on päästetty ilmaan, eivät ne sieltä mihinkään ilmakehässä ja ne voivat olla siellä vuosisatoja. Ja jos meillä on tietty määrä kasvihuonekaasupäästöjä, niin se sitä ei voida millään tavalla peruttaa eikä poistaa. Onko kysymys Pariisin kokouksessa COP kahden vuoden päästä tai viiden vuoden päästä. Meidän täytyy toimia nyt. Meillä on teknologisia edistysaskeleita, meillä on mahdollisuuksia päätöksin edetä tässä taistelussa. Tässä ensimmäiset vastaukseni. Kiitän. Thank you very much. And now... Kiitokset. Sitten jatkamme seuraavalla puheenvuorokierroksella. Pyydän, että meillä on yli 27 puheenvuoropyyntöä, eli meillä on tasan yhden minuutin puheenvuorot jaettu täällä. François Costet olkaa hyvä. Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le ministre. Kiitoksia puheenjohtaja ministeri. Kiitoksia, että tulitte kokoukseemme keskustelemaan tästä tärkeästä kansainvälisestä konfliktista. Olen varma, että teidän poliittinen kokemuksenne tulee olemaan suureksi hyödyksi näin varmasti voidaan onnistua konferenssissa. Ei tietenkään tämä lopeta vielä ilmastonvastaista taistelua tietenkään, mutta toivon kuitenkin, että tämä olisi jonkinlainen äh, ponnistuslauta. Äh, niin tuen kovasti tätä ratkaisuagendaa, joka kuuluu tähän globaaliin sopimukseen ja jonka pitää äh, keskittyä uuteen teknologiaan, eh, vähähiiliseen teknologiaan pitää tunnistaa nämä välineet ja mm, pohtia investointimääriä. Eh, esimerkiksi hiilen varastointi, se tulee mullistamaan energiakäyttöä ja sitten digitaalinen vallankymmöys myös tuo uusia työmetodeja mukanaan. Herra ministeri, voisitteko hiukan syventää tätä kysymystä alustavasta kokouksesta? Tullaanko siellä käsittelemään todellakin yksityisten sektorin osuutta ja miten tuetaan teknologiaa ja miten teknologia siirretään vähemmän kehittyneisiin maihin? Kiitos. Kiitos Matias Grote. Ah, Kiitos herra ministeri. Haluaisin onnitella teitä te olette muuttaneet rakenteita niin, että hallitusten päämiehet ovat heti aluksi paikalla. Tässä ei hukata aikaa, vaan painostetaan heti aluksi ja todellakin heti hallitusten päämiehet ovat paikalla. Teollisuutta täytyy muuttaa, yhteiskunta täytyy muuttaa. Minä olen tavannut teidät aikaisemminkin ja teillä on todellakin konkreettinen ajatus. Teollistuminen yhdistetään tähän CO2-päästökysymykseen. Tämä on mahdollista, mutta me tarvitsemme toko, toki maailmanlaajuisia pelisääntöjä. Peter Liise otti asian esille. Me tarvitsemme hinnan hiilelle, me tarvitsemme maailman laajuisen järjestelmän. Kiinan kanssa tarvitaan päästöjärjestelmä. Koska näin tapahtuu, onko se edes mahdollista? Kiitokset. Thank you very much, Chair. Thank you very... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri. Kaksi asiaa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa hiiliteollisuus on kriittisessä tilassa ja moni on puhunut tästä. Me ulkoistamme teollisuuttamme ja sitten polkumyynnillä myydään Britanniaan ja muualle huonommin standardin tehtyä terästä. Miten päästökauppa voitaisiin saada maailmanlaajuisesti yhteyteen? Tällä tavalla voisimme todella tehdä eron, jos pystyisimme saamaan muutkin noudattamaan näitä yhteisiä standardeja, niin ehkä omalla maaperällämme, meidän teollisuudellamme olisi vielä eh, elinkykyä mitä voitaisiin tehdä näille maailmanlaajuisille päästökauppastandardeille ja miten tässä konferenssissa voitaisiin tätä asiaa edistää? Kiitän. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Faria. Eh, eh, Kiitos. Herra ministeri, ensinnäkin hyvää huomenta ja tervetuloa. Te johdatte COP21 ja nythän on olemassa luonnos, jonka nostitte esille. Tämä on valmisteleva luonnos, mitä johtopäätöksiin tulee. Sitten siellä ei ole mainittu kohdistuu ilmailua ja merenkulkua. Me puhumme kansainvälisestä siviiliilmailujärjestöstä ja kansainvälisestä merenkulkujärjestöstä. Miten on mahdollista, että saatamme päätöksen kokouksen, jossa on 155 maata mukana, mutta Miten on mahdollista, että meillä on sopimus, jos molemmat näistä järjestöistä ovat jääneet pois tästä asiakirjasta? Anne-Marie Minot. Dank u voorzitter. Meneer de minister, dank u. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri tänne tulosta. Minulla on yksinkertainen kysymys kaksi viikkoa sitten. Parlamentti tuki tarkistusta, joka tuli minulta, että kaikki lobaus ilmastokonferenssin yhteydessä täytyisi olla avointa ja tämä pitäisi ilmoittaa myös kokouksen yhteydessä sitä paitsi parlamentti haluaa, että konferenssi ottaa kaikki sidosryhmät mukaan. On äärimmäisen tärkeää, jotta konferenssi onnistuu, että näin toimitaan. Tässä on isot asiat pelissä, eikä pidä olla niin, että konferenssi määrittelevät kaikkein mahtavimmat monikansalliset yritykset muun muassa, eivätkä kansat voi vaikuttaa, jolla on vähemmän rahaa, mutta yhtä tärkeää he kuitenkin ovat, oletteko valmiit ottamaan huomioon tämän parlamentin toiveen ja panostamaan siihen, että kaikki sidosryhmät pääsevät yhtä lailla mukaan konferenssiin ja, ja lobbaus on avointa ja kaikki voivat sen myös itse nähdä, että näin myös on. Kiitos. Thank you very much and thank you kiitos, kiitos ministeri siitä, että olette täällä. Haluaisin puhua EUn uskottavuudesta. Rahoitus on mainittu usean otteeseen, en puutu siihen, vaan tämä liittyy tähän viiden vuoden sitoutumiskauteen, koska siirrytään tähän viiteen vuoteen ja te olette sanoneet, että on tärkeää, että emme sitoudu liian pitkäksi aikaa, mitä tavoitteisiin tulee. Mutta me tiedämme, että Euroopalla on suuria ongelmia, koska meillä on tavoitte vuoteen 2030 eikä lainkaan mitään 2025 vuoteen. Miten me voisimme siirtyä tähän tavoitteeseen? No, No herra Helmer ei valitettavasti ole enää paikalla. Hän aina väittää, että kaikki lähtevät Euroopasta ilmastopolitiikan vuoksi. Tiedän, tiedän. Tämä on ajankohtaista kuitenkin vielä. Luekaa EAN raportit Täällä on saavutettu jo miinus 23 prosenttia. Mä olemme siis saavuttaneet enemmän kuin tavoitteemme, eli eh, jos yritykset nyt sulkevat ovensa, se ei liity ympäristö- eikä ilmastopolitiikkaan. Me tarvitsemme tämän 2025 tavoitteen. Se olisi hyvä Pariisissa ja tämä olisi hyvä signaali myös Euroopan eh, uskottavuudelle. Ottakaa neuvosta vaariin. Thank you very much. Kiitokset. Sitten edustaja Kapel. Danke, Herr Vorsitzender, Herr Kiitos puheenjohtaja, herra ulkoministeri. Te sanoitte, että teillä olisi kolme parametriä, eh, joiden avulla saataisiin menestys aikaiseksi. Kunnianhimoisuus, sitovuus ja tekniset kysymykset täytyisi selvittää. No, te olette kunnianhimoinen 154 maata, paljon enemmän kuin Kiotissa, ja sitten tämä kahden asteen tavoite on myös hyvä. No sitten laillinen sitovuus, sen kanssa tilanne ei ole niin hyvä koska monet 154 maasta eivät ole tehneet mitään sitovia lupauksia. Me tarvitsemme laillista sitovuutta, koska monissa maissa ennen kaikkea kehittävissä maissa ei ole tällaista sitovuutta. No sitten tekniset kysymys 100 miljoonaa ja tämä rahasto, tämä on tietysti hyvä tavoite, mutta ehkä te voisitte vielä konkreettisemmin sanoa, että kuinka paljon rahaa meillä oikeastaan on. Puhu, kuulen transaktioverosta. Mitä meillä nyt oikeastaan on konkreettisesti pöydällä? We have Hyvät kollegat, meillä on 27 puheenvuoropyyntöä. Pitäytykää puheajassa, olkaa hyvät. Karl-Heinz Florenz, olkaa hyvä. Kiitos herra ministeri. Olen hyvin vaikuttunut. Vuonna 1992 olin ensimmäistä kertaa COP-kokouksessa ja haluaisin sanoa, että teidän maanne on kaikkein tärkein Pariisin kokouksessa te yksin voitte taata menestyksen, jos puheenjohtaja maa johtaa, niin muut seuraavat. Meksiko oli tästä paras esimerkki. Se oli myönteinen esimerkki. Ja sitten pohjoisessa oli vielä yksi esimerkki, mutta se oli täysi katastrofi. Eli teidän täytyy nyt ottaa yhteyttä ennen kaikkea ulkoministeriin, jättäkää pessimistit kotiin. Roger Helmer nyt onneksi jo lähti, mutta älkää myös kulkeko ainoastaan täysin vihreiden kanssa. Me tulemme teitä auttamaan. Thank you. Thank Kiitokset. Edustaja Grammatikakis. Eh, Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εισήγηση του κυρίου Υπουργού. Kiitokset. Olen iloinen siitä, mitä kuulin ministeriltä. Ja tämä onkin harvinaisuus Euroopan parlamentissa. Hän puhui lyhyesti, tiiviisti ja selkeästi. Ja hän puhui asiasta. Herra ministeri, olen fysiikan professori ja olen samoilla linjoilla kanssanne. Puhun myös lyhyesti ja tiiviisti. Tavoite 2,7 celsiusastetta on optimistinen tavoite, mutta se ei riitä koska meillä on uutta tietoa, äh, tutkimustietoa, josta te varmasti tiedätte myös. Ja ilmasto ilmiö antaa sellaisen kuvan, että äh, maapallo on todella rajojensa äärellä. Ja nämä asteen lämpenemiset ovat hyvin kriittisiä. En kuullut kuitenkaan ajatuksia tästä. Ehkä ratkaisu, jossa ilmastonmuutos maailmanlaajuisella tasolla voisi, voitaisiin hallita, on julkinen investointi. Julkisten investointien taso on hyvin matalalla kaikissa maissa, ja tämä koskee ilmastonmuutosta maat, jotka kärsivät rahoitusongelmista ja talouden ongelmista, ne pitää ottaa huomioon, kun näitä vajeita lasketaan. Se on poliittisesti tietenkin vaikeaa ja meillä on paljon poliittisia esteitä, mutta kyllä me pystymme nämä esteet ylittämään. Jos ajatellaan vaikka helikoptereita, jotka äh, valvovat ja näitä satelliitteja, jotka valvovat ilmastonmuutosta, pystymme äh, tunnistamaan saastuneet alueet jäsenvaltioissa ja näistä satelliiteista on tullut vakoilusatelliitteja. Toivottavasti vakoilusatelliitteja ei tätä ilmiötä valvomaan käytetä. Sitten Bisniewska, olkaa hyvä. Bardzo, pani przewodniczący, pani ministrze. Puheenjohtaja, kiitoksia. Arvoisa ministeri. Niin, tiedämme ne sitoumukset, joita konferenssin osapuolet ovat tehneet sihteeristölle, mutta nämä sitoumukset panostavat niin erilaisia, että vaikea vetää keskenään. Puhutaan erilaisista mm, laskentametodeista ja jotkut globaalista toimijoista vieläkin välttelevät minkäänlaisia sitoumuksia päästöjen suhteen tämän takia. Meillä saattaa olla sellainen vaikutelma, että tässä luodaan tahallisesti kaaosta, jotta ei jouduta tekemään mitään. Te puhutte siitä, että kaikkien osapuolten pitäisi allekirjoittaa tämä sopimus, mutta ehkä meidän pitäisi puhua myös muista kysymyksistä. Kiitos Torres Martínez. Bueno, creo que todos estamos... Uskon, että kaikki olemme samaa mieltä. Niin, kiitoksia ministeri, että tulet paikalle. Olemme varmasti samaa mieltä siitä, että Pariisin huippukokouksen täytyy olla ratkaisevan tärkeä ilmastonmuutos kysymyksen, mutta minua huolestuttaa sen että kun on saatu tiedä eri maiden osuudet, panokset, vaikka Kiinasta ja USAsta, niin he ne sitten saastuttavat jotka ovat valmis keskustelemaan päästökatoista, niin todellakin haluaisin kysyä, että uskotteko te, että onnistumme vähentämään eh, ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen, kuten Kiinan ja USAn kaltaiset maat eivät ole valmiita. Minkälaisiin ponnisteluihin tässä? Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Jabor. Eh, kiitoksia herra ministeri, että tulitte luoksemme. Minulla olisi konkreettinen kysymys me olemme puhuneet jo paljon parlamentin päätöslauselmasta ja muutos on myös hyväksytty. Eli nämä, mitä olemme saavuttaneet, otettaisiin pois TTIP-sopimuksesta. TTIP-neuvotteluta ei kuitenkaan pitäisi vaarantaa tässä yhteydessä koska tässä on kysymys yritysten taloudellisista intresseistä. Meillä on nyt hyväksytty päätöslauselma eh, edessämme. Voitteko tukea tätä päätöslauselmaa? Kiitos, herra Bellet. Eh, merci beaucoup, eh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, olen täällä. Hyvää päivää. Voin puheen lyhyesti, koska minulla on sama kysymys kuin herra Grootella ja herra Duncanilla päästökauppajärjestelmästämme Euroopassa, koska yksi parhaimmista tehokkaimmista välineistä olisikin liittää tämä järjestelmä muihin järjestelmiin muualla maailmassa. Mikä on teidän mielipiteenne tästä? olisiko niin kuin Rova Gölinkin tässä sanoi, että tässä reagoitaisiin teräs, sementti, kemian telo, teollisuutemme vaatimuksia, jotka kärsivät epäreilusta kilpailusta. Minkälaisia mahdollisuuksia on Pariisissa edistyä tähän suuntaan? Saataankaan globaali päästökauppajärjestelmä. Mr. Brannen. Kiitos sitten, edustaja Brannen. Kiitos ministeri. Kaksi kysymystä. Euroopan kansalaiset ovat yhä tietoisempia fossiilisten polttoaineiden roolista ilmastonmuutoksessa he ovat paljon vähemmän tietoisia siitä, mikä on maatalouden vaikutus ilmastonmuutokseen. Oletteko samaa mieltä, että maatalouden pitää myös kantaa oma taakkansa ilmastonmuutoksessa ja että maatalous ei ole erityistapaus? Sen ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni Olemme kaikki hyvin tietoisia ympäristö- ja ilmastokustannuksesta, joita kahden istuntopaikan menetelmä aiheuttaa Euroopan parlamentin kautta. Voisitteko te tukea yhtä istuntopaikkaa Euroopan parlamentille ranskalaisena ministerinä? Kiitän. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Rivasi. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen todellakin tyytyväinen, että Olette paikalla, herra ministeri, keskustelemassa meidän kanssamme Envi-valiokunnassa. Minulla on tällainen huonaihe G 77 ryhmästä, siinä oli 144 maata, siellä on Etelä-Afrikkaa, Kiinaa. Ja AKT toisena puheenjohtajana huomaan, että näissä maissa on suurta epäluuloa kehittyneitä maita kohtaan. He alkavat nyt sanoa, että nämä, nämä 62 miljardia OECstä rahoituksena, mitä se vastaa? Mitä se tarkoittaa? Me emme ole tätä kautta pystyneet sopeutumaan ilmastonmuutokseen, joten kysymykseni on varsin diplomaattinen ja teillä on tässä tärkeä rooli, tiedän sen. Nimittäin Miten näiden maiden kanssa pitää keskustella, jotta ne saadaan mukaan tähän globaaliin toimintaan? Ajattelen yhteisiä haasteitamme. Kiitos, edustaja Ajuso. Kiitoksia ministeri tänne tulostanne. Niin, tällä hetkellä on 127 maata 155, jotka ovat lähettäneet tiedot omista panoksistaan vähentää päästöjä Kiinan ja USAn mm, mm, paitsi nämä maat, niin muut ovat näin tehneet ja on harjoitettu erilaisia politiikkoja eri maissa. Ettekö usko, että pitäisi harmonisoida kaikkea tätä, koska muutoin tulokset eivät koskaan tule olemaan luotettavia. Ja toisaalta kun puhutaan vielä harmonisoinnista, täl- tämä todentamisilmoitus on varsin tärkeä päästöjen kohdalla. Komissio on todennut, että tämä mekanismi on todella välttämätöntä ja tarvitaan kansainvälisiä asiantuntijoita, asiantuntijoita mutta suurin osa maista on sitä mieltä, että tässä puhutaan niiden itsemääräämisoikeuteen jollakin tavalla. Onko teillä jotakin ideaa, miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista, koska välttämätöntä se kuitenkin olisi? Thank you very much, Kiitokset. Sitten Selitwich. Thank you very much, minister, for coming. Kiitos ministeri, että saavuitte paikalle ja puhuitte meille. Minulla olisi yksi kysymys, jolla haluaisin kaksi vastausta. Haluaisin kuulla ajatuksen liittyen energiaunioniin. Ensinnäkin energiaunionin välineenä ilmastonmuutoksessa, jonka avulla saavutetaan COP21 tavoitteet. Sitten sitten energiaunionin välineenä liittyen muun muassa Venäjään, joka yrittää vaikuttaa meidän ulkopolitiikkaamme. Sauser. Kiitos sitten Schatzhauser. Oui, monsieur ministre. Quand Kiitos ministeri, kun olin energiapääosaston Mm, johtaja Claude Cruzon sanoi minulle, että sinä ette yhtään minä, mitään, jos teillä ei ole fossiilisten energioiden hintapolitiikkaa. Nyt fossiilisten ää, eh, polttoaineiden hinta on laskenut. Miten voimme vaikuttaa eh, tehän tunnette tämän asian hyvin. Miten voimme va- vaikuttaa Katariin ja Saudi-Arabiaan, että he muuttavat tätä hintapolitiikkaa? Jos me haluamme nopeuttaa tätä prosessia, meidän pitää nostaa fossiilisten polttoaineiden hintaa. Se on ensimmäinen kysymys. Tämä hintahan on manipuloitu hinta, kuten tiedätte. Ja niin ole. minulle on hyvin tärkeää, että vakautamme pitkällä tähtäimellä eh, nämä hinnat. Se on investointien kannalta tärkeää ja miten saamme tällaisen vakautusmekanismin, jonka avulla voimme saada investointeja uusille, uusiutuville energioille. Ja sitten vielä tästä rahoituksesta yksi kysymys. Tämä kvantifiointi Tuhat miljoonaa tarvitaan eh, vähintään energia siirtymään. Nyt meillä on mm, Kiinan tasolla suuri mm, määrällinen etu. Miksi emme voisi kvantifioida tällä tavalla tätä asiaa? Kiitos. Sitten edustaja Suitsa. Kiitos. Minulla olisi kaksi lyhyttä kysymystä. Minähän Ollinin lausunnon laatia AFET-valiokunnassa liittyen tähän kysymykseen. Miten mahdollistatte sen, että TTIP-neuvottelut ottavat huomioon COP21 tulokset? No sitten ilmastodiplomatia, te viittasitte siihen jo lyhyesti. 10.11. vielä kokoonnutaan, mutta miten te aiotte edistää ilmastodiplomatiaa niin, että kaikki maat voidaan sitoa tähän prosessiin mukaan? Kiitokset. Sitten edustaja Kelly. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri. Olen esittelijänä ITRE, eli teollisuusvaliokunnasta, ja oli mielenkiintoista kuulla, mitä sanoitte sitovasta sopimuksesta. Se on välttämätöntä, mutta miten se tullaan täytäntöön panemaan, erityisesti viiden vuoden kuluttua? Pitäisikö taktisesti sanoa, että jos kaikki maat noudattavat sitoumuksiaan, voimme tarkistaa ehkä ylöspäin tavoitteitamme 2030, mutta jos ei, ehkä voimme tarkistaa niitä alaspäin. Erityisesti jos todistusaineisto johtaa siihen, että tämä johtaa hiilivuotoon, niin kuin joissain tutkimuksissa on osoitettu, ja myös maatalouden rooli, erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan viherryttämisen myötä, siitä on tullut ympäristöllisesti kestävämpää nyt, mutta jos ei tunnusteta sitä, miten hiilinielu ja, ja hiilen ähm, varastointi tapahtuu, niin se itse asiassa haittaa ympäristöä enemmänkin. Ja kysymys herra Liiseltä oli tästä navigoinnista ja näistä satelliiteista. Kiitos. Now, last. Kiitos sitten viimeisenä puhujana edustaja Peterle. <clears throat> Merci. Merci. Monsieur le ministre. Kiitoksia, arvoisa ministeri. Kiitän teitä. Olen varma, että tulemme saamaan hyviä tuloksia, jos pidämme kunnianhimoisista tavoitteista kiinni laajassa mielessä. Uskon, että meidän pitää yhdistää ilmastotavoitteet kumppaneidemme kehitystavoitteisiin. Esimerkiksi Intia on yksi tärkeistä kumppaneistamme, joka kasvaa vahvasti taloudellisesti seuraavan 20 vuoden ajan seurauksena tulee olemaan kolme kerran enemmän hiilidioksipäästöjä, jos käytetään tässä Kiinan mallia. Tässä on kysymys strategisesta tilaisuudesta, mitä tulee Euroopan investointeihin Kiina, Intiassa. Meillä pitää olla kunnianhimoa osallistua siihen, että Intian taloutta tehdään ympäristöystävällisemmäksi. Se on mielestäni mahdollista. Haluaisin kysyä teiltä, ministeri, miten näette tämän ha- erityisen haasteen Miten aiotte tähän asiaan sitoutua? Toivotan teille suurta menestystä Pariisissa, mutta myös konferenssin jälkeen. Thank you. And eh, now... Kiitän. Nyt, sen, nyt sitten vielä edustaja Turmes, olkaa hyvä. Hyvä ministeri, minulle sanotaan, että te olette hyvää päättää eh, ympäristöneuvoston puheenjohtajan kanssa ja se on ilo kuulla. Minä puhuisin myös näistä ratkaisuista, ratkaisuista joista yksi on uusiutuvat energiamuodot, mutta miksi meillä on enemmän Saksassa aurinkovoimaa kuin Kreikassa? Sitä en oikein ymmärrä. Aurinko paistaa Kreikassa enemmän, mutta pääomien hinnat ja niiden eh, jakauma on tasaisempi Kreikan ja Saksan välillä kuin, kuin sitten aurinkovoiman jakautuminen Saksan ja Kreikan välillä. Ja sama koskee Egyptiä. Jotta investointeja voidaan hallita, niin meidän pitää löytää Pariisissa sellainen mekanismi, tällainen eh, de-risking-rahastomalli, jossa luodaan eh, pääomien alennettuja pääomien hintoja mm, uusiutuville energioille, jotka ko- kärsivät tämänhetkisestä pääoman jakautumisesta rahoitusmarkkinoilla. Mielestäni tämä on mielenkiintoinen vaihtoehto. Ja sitten Nord Stream vielä ää, lopuksi. Sehän jakaa Eurooppaa. Ää, Gaz de France Ranskasta on mukana siinä ja se on prioriteetti Euroopalle, Ukrainalle Ukrainan kannalta myös se on hyvin merkittävää. Tämä on yksi kysymys, johon haluaisin vastauksen. Kiitos. Paljon kiitoksia. Sitten ministeri Fabius vielä. Olkaa hyvä. <coughs> Kiitoksia. Vaikea vastata kymmenen minuutissa, mutta se on, vaikka täällä tuli tiivitäkin kysymyksiä, niin tässä. Tässä menee teillä menee aika onneksi. Teillä on tästä tällaista parlamentaarista vapautta. Älkää nyt suuttuko minulle, jos aiheutan pettymyksen tietyissä kysymyksissä. Aloitan tästä, koska unohdin sen aikaisemmista vastauksista, niin tuli esille kysymys ilmailusta ja merenkulusta. Viittaan siihen, niin varmasti tiedättekin nimittäin tämä teksti, joka hyväksyttiin viime viikolla Bonnissa, artikla 3, kohta 19, käsittelee vaikkakin lyhyesti asiaa. Ja olette aivan oikeassa, kun toteatte, että se pitää ottaa mukaan harkintoihimme. Muuten menettäisiin tärkeä kohta. Sitten monet teistä puhuivat hiilen hinnasta ja siitä erityisesti aikoko Kiina tehdä jotakin asian suhteen niin edelleen. Siis paljonkin tehdään työtä hiilen hinnasta ja hinnoittelusta. Minun henkilökohtainen kantani on, että on välttämätöntä toimia tämän suuntaisesti. Ja itse asiassa, toivottavasti ei nyt järkytä teitä, mutta kaikki julkisen, päätökset julkisesta rahoituksesta, jotka teemme, jotka ovat välttämättömiä myös, ovat paljon vähemmän tärkeitä laajuudeltaan tai merkittävämpiä laajuudeltaan kuin nämä muutokset, joita pystymme saamaan aikaan markkinamekanismeissa, jos me otamme mukaan todellakin hiilen hinnoittelun ja sitä paitsi te käytitte hyvää ilmausta näistä spreadeistä tavallaan korkoeroista. Jos onnistumme, että äh, uusiutuvan energia on halvempaa, niin silloin me, edullisempaa, silloin me muutamme näitä suhteita, jotka jotenkin liittyvät julkisen rahoitukseen. Ja näin pitää toimiakin. En tiedä, oletteko tutustuneet sain teitä yhdestä kokouksesta, joka pidettiin Intiassa, joka on todellakin kiinnostava. Intia on maa, joka pitää täysin ottaa huomioon. Siellähän on miljardin 400 miljoonaa ihmistä, kun Elmantaan pääministeri, ja siellä hän on todella kiinnostunut uudesta teknologiasta, kun hän oli Kutsaratin pääministerinä, hän teki työtä uusiutuvan energian eteen todella kiinnostavalla tavalla. Mutta jos ajatellaan itsemme hänen paikallaan, minä ainakin haluaisin myötä vaikuttaa siihen, että taistellaan ilmastonmuutosta vastaan, mutta 500 miljoonaa ihmistä pitäisi saada ylös köyhyydestä ja mm, voimavarana on tällä hetkellä hiili, joten hän voi ehkä pikkuhiljaa hänen pitäisi pystyä hyötymään tästä ja siirtymään uusiutuvan energiaan. Hän ehkä saa myös muita maita eh, Intian perässä, jotka haluavat toimia samoin. Sitten minulle tuli kysymys Kiinasta. Mehän menemme Ranskan presidentin kanssa tämän viikon lopulla, ensi viikon lopulla vierailulle. Siellä annamme yhteisen julkilausuman ja tässä julkilausumassa, jota nyt tällä hetkellä olemme laatimassa, tarkoituksena on siinä yhteydessä viitata Kiinan tekemään päätökseen 2017 hyväksyä ei, äh, hiilenpäästökauppa, joten Pariisissa ei voida päättää tai määrätä, että hiilen hinta on X koko maailmassa, mutta joka tapauksessa tiettyä lähentymistä tulee tapahtumaan. Erityyppisiä aloitteita tehdään tämän suuntaisesti ja raportti, raportin, oletteko siihen tutustuneet, mutta siinä tutkitaan eri tekniikoita ja siinä puhutaan tällaisesta hiilen käytävästä, Mielestäni tämä on aika kiinnostava konsepti ja sitä paitsi siinä käytetään hyväkseen metodia, jota olemme aikaisemmin käyttäneet rahapolitiikassa. Erilaisia elementtejä voi vähän muuttaa ja vaihtaa ja pikkuhiljaa sitten näitä eri tekijöitä voidaan lähettää toisiinsa. Ja toiminta sopimuksen yhteydessä, sehän tietysti näistä asioista päätä ei voikaan päättää, mutta kuitenkin ehkä siellä huomataan, että jossakin maassa, vaikka Guatemalassa hiilen hinta tulee olemaan X, mutta me ei tietenkään pysty päättämään sitä. Mutta sitä vastoin tullaan tekemään paljonkin aloitteita, jotka ovat tämän suuntaisia ja uskon, että tätä kautta pystytään muuttamaan aika moniakin asioita. Sitten tuli yksi kysymys siitä, miten harmonisoidaan kansallisia aiottuja panoksia ja niiden todentamista, niin totta, ehdotukset, joita on tehty, ne ovat olleet aika heterogeenisia. Minkä takia? Siksi, että viime vuonna, kun Limassa päätimme, tuleeko, niin on, että tulee näitä julkistettuja kansallisia panosaikomuksia, mutta me emme saaneet aikaan tätä päätöstä, mikä on, oli varsin uusi. Ja, ja ensimmäistä kertaa kansalliset panokset olivat siis varsin erilaisia, heterogeenisia. Nythän meillä on tämä luettelo tietyistä toimista, mutta me emme voi liian täsmällisesti tähän suhtautua, koska maat eivät tällaista keskuttamista hyväksyisi sopimuksenhan pitää sopia kaikille ja tarkoituksena on ottaa kaikki mukaan tähän prosessiin ja sitten äh, ajan mukaan voimme saada kansallisia panoksia, jotka, joita voidaan harmonisoida. Ja kun tarkastelee huolella näitä kansallisia panoksia, jotkut ovat absoluuttisia tavallaan ja jotkut, kuten köyhien maiden osuudet ovat tällaisia ehdollisia panoksia. Ja konkreettisesti ajatellen maat toteavat, että me voimme sitoutua tähän ja näin tekisin, jos saisin tarvittavaa rahoitusta teknologiasta, paitsi tämä tilinpito. Näissä kysymyksissä on aika vaikea, kun on suurta erilaisuutta, mutta muutenkaan tässä ei ole pystytty toimimaan. Sitten tuli kysymys avoimuudesta, parlamentin päätöksistä ja niin edelleen. Toivon, että että, että pidämme tyhmänä, mutta en ole vielä kuullut tästä asiasta, mutta tämä kysymys kuitenkin tässä tehtiin. Te olette nähneet, että tässä Bonnin kokouksessa tehtiin päätös Japanin ehdotuksesta muuten, tämä nyt on loppaukseen, vaan kansalaisjärjestöihin todettiin, että on asioita, joista neuvotellaan täysin avoimesti. Sitten taas muita kysymyksiä, joista pitää neuvotella niin että neuvottelut ovat paikalla. Se ei ole kaikkein helpoin päätös tehdä, en nyt tiedä. Olen konsultoinut hiukan kollegoni, koska toisaalta meidän pitää toimia avoimesti. Ja äh, puhun nyt tarkkaasti enkä mistään lupaista, mutta samanaikaisesti pitää saada aikaa tuloksia. Ja teillä varmasti on kokemusta itsellä, itsellännekin parlamentissa siitä, että kun puhutaan, niin että kaikki on auki. Siellä tulee olemaan 20 tuhatta edustajaa ja valtavasti journalista. Kyllä on vaikea löytää kompromisseja tässä porukassa. En tiedä, minkälainen lähestymistapa tässä tullaan valitsemaan joka tapauksessa. Emme anna periksi meillekään lobbaukselle tietenkään, mutta vaikea tämä kysymys on tämä kysymys ei liity pelkästään Koopin, vaan laajempi tällainen demokraattinen kysymys nykypäivän maailmassa. 77 ryhmä, Rovari Vasikö tästä. Totta, tämäkin riippuu eri tahoista, mutta totta, että tämä ryhmä, niin kuin nimikin ilmaisee, se on 77 maata, ja joissakin aspekteissa, mutta ei kaikissa kysymyksissä, se on aika epäluuloinen su- suhtautumisessaan rikkaisiin maihin. Meidän pitäisi voittaa tällainen epäluulo ja osoittaa, että meillä ei ole mitään äh, piilosuunnitelmaa tässä ja näidenkin maiden tehtävänä on ymmärtää, että tietynlaista evoluutiota tässä on tapahtunut, koska jos tarkastelee tätä rikkaiden maiden luetteloa ja muiden kuin rikkaiden maiden luetteloa, joka laadittiin 25 vuotta sitten, niin kyllähän tässä on tiettyä kehitys on tapahtunut. Jotkut rikkaat ovat tulleet vähemmän rikkaiksi ja jotkut maat aikana ovat varsin köyhiä, ovat nyt tykyään näitä nousevia kasvavia talouksia. Mutta mielestäni jos tarvitaan konkreettia esimerkiksi toimenpiteet, joihin ryhdymme ilmastonmuutoksen sopeutumisessa, koska OECD-raportissa on yksi mielenkiintoinen kiistaton seikka, nimittäin on tärkeää rahoitusta ilmaston hillitsemiseksi, mutta varsin vähän sopeutumiselle. Tämä on vain 6 prosenttia. Ja tässä puhutaan kokonaisvaroista, joita on myönnetty. Vai 16 prosenttia menee tähän sopeutumiseen, kun ajatellaan kaikki köyhiä maita tai suurinta osa köyhiä maita, vaikkakin tunnetaan kuinka tärkeää sopeuttaminen on, niin eri niin siinä, siinäkin pitäisi toimia eikä odotella. Meidän pitää olla konkreettisia sen suhteen, mitä pitää tehdä mukaan lukien 2020 Pariisin sopimus juridista käytännössä tulee voimaan vasta vuonna 2020. Sehän on vielä viisi vuotta. Ihan tässä nyt viittä vuotta olla tekemättä mitään. Sitten tämä Cruise-aloite, mistä varmasti olette kuulleet, järjestelmä, tier, varhaisen, varhainen ilmoitusjärjestelmä, joka, kos, joka varoittaa ihmisiä tuosta katastrofista. Tämä järjestelmää tutkitaan tällä hetkellä Afrikan kehityspankissa. Että olisi tässä konkreettisia toimia uusiltaan energian käytön hyväksi Afrikassa. Afrikka rahan on teknologia, joka ei maksaa kovinkaan paljon, niitä voidaan ottaa käyttöön ja näin voidaan muuttaa ihmisten elämää siellä. Tunnen Venäjänissä kollegan, jolla, ja se on tällainen hanke, joka maksaa vain muutamia kymmeniä miljoonia. Tätä kautta voitaisiin saada puolet väestöstä mm, pakkoterveydenhuollon piiriin. Cours du soleil. Euh, Saataisiin energiaa ihmisille. Tämä on se ainoa keino Tähän menisi vain muutamia kymmeniä miljoonia, kun ajatellaan koko väestöä siellä. Siis tällaisia konkreettisia asioita pitäisi tehdä, niin, se pitäisi päättää nopeasti. Ja ehkä sitten vielä, täällä tuli tietysti maataloudesta. Maatalous tietysti kuuluu tähän. On erilaisia aloitteita, joihin on ryhdytty. Uskoakseni Ranska on tehnyt aloitteita ja se, mistä on keskusteltukin ja tämä tietenkin kaikki pitää ottaa mukaan suosituksiimme. Sitten lopuksi vielä ymmärsin niin, että joku teistä oli sitä mieltä, että ympäristö kysymysten takia pitäisi hylätä Strasbourgin istuntotipaikki. No minä nyt en esittäisi näitä asioita ihan tällä tavalla. Ei nyt aloiteta tätä keskustelua tässä. Tekstit on olemassa sopimukset ja sitten jos ympäristöaspekti olisi ainoa kriteeri, josta pidetään kiinni, ja pakotettaisiin vaikka ympäristösyistä vaikka kaikki matkustamaan ne Brysseliin polkupyörällä, niin se onnistu. On muitakin tärkeitä kysymyksiä ja muita keinoja, jotka pitää ottaa huomioon. Sitten lopuksi Pyydän vielä anteeksi, jos puhun liian lyhyesti, mutta muutenhan puhun liian pitkään. Niin täällä tuli äh, ystävällinen kommentti eräältä että Ranskan pitää löytää tämä ratkaisu. Kyllähän tämä on tosiaan äh, suuri vastuu Ranskan hartioilla. Ranskahan on vain yksi maa muiden joukossa. Vaikka nyt olemmekin puheenjohtajavaltiona, me olemme tietysti tottuneet tällaiseen. Juuri puheenjohtajan pitää toimia ihan varovaisesti, hipsutella hiljakseen. Mutta haluaisin ottaa tässä yhteydessä esille myös Perun. Viime vuonnahan Peru oli isäntämaana teki erittäin hyvää työtä ja koko tämän vuoden ajan olemme tehneet Peru, perulaisten kanssa yhteistyötä ja sen tällä on suurta merkitystä, koska että mukana on etelän maa, joka on vielä köyhä maa ja pohjoinen pikemminkin rikas maa ja ne tekevät yhteistyötä ja valmistelevat asioita yhdessä, niin mielestäni Näinkin saadaan tiettyä luottamusta herätettyä äh, epäluulossa maissa. Tehtävä on varsin vaikea, niin kuin tekin täällä totesitte, mutta voitte olla vakuuttuneita siitä, että teidän tuellanne teemme parhaamme, jotta onnistumme. Ja kun puhun teidän tuestanne, niin todellakin tätä tarkoitan, koska Eurooppa tässä, Euroopalla tässä asiassa on aivan rooli Voidaan sanoa, että on puutteita tietenkin Euroopan kannoissa, mutta jos kuitenkin vertaan Euroopan kantoja muihin, niin kyllähän Eurooppa on nyt sellainen manner, mitenkään muuta loukkaamatta, joka tässä on tietä vähän näyttänyt. Ja uskon, että kannat jotka Euroopassa neuvottelut valitsevat, ovat todella tärkeitä. Ei niin, että jotenkin saneltaisiin mitään mallia, eihän tähän pystytäkään juridisestikaan, mutta että osoitettaisiin, että Eurooppa on todella sitoutunut tekemään kaikkensa välttämättömän muutoksen eteen, jos halutaan, että planeetta, planeetta jatkossakin on elinkelpoinen. Thank you very much for your Paljon kiitoksia että olitte täällä vieraanamme. Päätämme Envi-valiokunnan työn tähän. Seuraava kokous on 9-10. marraskuuta. Paljon kiitoksia. I think it was vivid and uh, obviously it's not possible to answer in detail to everybody. Oh, yes, but, but, uh, we received, we received useful information.